työjärjestyksen artiklan 105 kappale 6 mukaan valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut minulle, että kukaan ei ole vastustunut äh, puheenjohtaja kokouksessa neljä Ekonin suositusta olla vastustamatta delegoitua säädöstä. Jos 24 tunnin kuluessa yksikään poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä vastusta suosituksia, niitä pidetään hyväksyttyinä. Päinvastaisessa tapauksessa niistä äänestetään.